edustaja Telitskan mietintö ilmailustrategia Euroopalla. Ja puheenvuoron saa esittelijä neljä minuuttia. Micro. Micro, please. Now. Thank you, Mr. Chairman, uh, Madam Commissioner. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Itse asiassa aivan äskettäinkään meillä vielä ei ole ollut useita tilaisuuksia ylistä Euroopan unionia jostain konkreettisesta. Ja täytyy kyllä todeta, että ilmailusektori on ollut menestystarina. Se on ollut menestystarina, kiitos nimenomaan Euroopan unionin. Jos ajatellaan tilannetta 20 vuotta takaisin, niin liikenne ja mahdollisuudet, joita tarjottiin kuluttajille, ovat lisääntyneet valtavasti. Se, että lentää viikonlopuksi jonnekin Euroopan pienin kustannuksin oli vaikea kuvitella. Itse asiassa ilmailu tuolloin oli vain tiettyä ihmisjoukkoa varten. Tämä on konkreettista tulosta yhteisestä eurooppalaisesta ilmatilasta ja ilmailualan vapauttamisesta, jota olemme onnistuneet viemään eteenpäin Euroopan unionissa. Lisääntynyt liikenne, ilmailukuljetukset eivät kuitenkaan merkitse sitä, että meillä olisi haasteita – Ympäristöhaasteet varmastikin ovat yksi sellainen, kukaan ei voi kieltää sitä, etteikö meidän tarvitsisi vähentää päästöjä, jota ilmailu aiheuttaa. Kilpailu kolmansien maiden kanssa, digitalisointi. Yli vuosi sitten komissio esitti suunnitelmansa, jonka tavoitteena on ottaa esille tämä ja muita haasteita. Se ehdotti, että neuvottelut aloitetaan pääkumppaneidemme kanssa, että tarkistetaan säännöt, jotka koskevat Euroopan ilmaturvallisuusvirastoa ja että tarkistetaan sisäisiä säännöksiä. Tämä on erittäin tervetullutta ja olemme ryhtyneet jo työstämään osaa tästä. Samalla kuitenkin odotamme uusia ehdotuksia. Ilmailuala epäilemättä vaatii nopeita reaktioita, koska ympäristö muuttuu niin voimakkaasti. Jos haluamme visioita, meidän täytyy myöskin esittää selkeä sellainen sijoituksia varten, jota tälle alalle tehdään seuraavien vuosien aikana, jopa seuraava 50 vuoden ajalle. Tässä on tietyssä määrin tämä mietinnön tavoite. Pyrkimys löytää käytännön vaihtoehtoja sille, mikä tänä päivänä ei toimi, jotta voitaisiin saada ehdotuksia tulevaisuuden varalle. Valitettavasti en kaikkia voi luetteloida tänään, mutta ainakin haluaisin esittää muutaman kohdan. Ensinnäkin haluamme kehitellä yhteysindeksin, joka rationalisoi investoinnit ja parantaa kestokykyä, joka liikenneverkostolla on Euroopassa. Tämän indeksin avulla voimme tehdä oikeita päätöksiä vesittämättä alueellista kohesiota. Toiseksi yleiseurooppalainen ilmatilojen moottoritie. Tämän avulla voidaan mahdollistaa se, että lennot voivat jatkaa matkaansa ongelmitta ja Tästä keskustelimme useiden kollegoiden kanssa. Lupasin, että teen selväksi komissiolle sen, että tämä merkitsee sitä, että esitämme EU-näkemyksen tietystä ilmatilasta todeten, että EUlla tuli, EU tulisi olla etusijalla kansallisten lentojen sijaan. Tämä ei ole kuitenkaan kenenkään oikeuksia vastaan, vaan kysymys on siinä, että muistutamme niistä velvoitteita, joista me, on, meillä on Euroopan unionin kohtaan. Meidän täytyy myös tässä vaiheessa olla ajattelematta niin, että me lopetamme kilpailun kumppaneiden kanssa lopettamalla itse kilpailun, vaan kilpailu on meille ja lentoyhtiöillemme tilaisuus. Meidän täytyy tarjota niille oikeat työkalut tähän ja siitä syystä parlamentti seuraa toimintaa läheisesti. Liikennemuotojen yhdistäminen on tärkeää. Olen seurannut tätä asiaa hyvin läheisesti, sillä hyvin usein kun puhutaan kuljetusmuodoista, se usein ilmailu erikseen ja käsitellään sitä erikseen. Lopuksi, hyvät naiset ja herrat, turvallisuus. Tämähän on äärimmäisen tärkeä kysymys tällä hetkellä. Meidän täytyy luonnollisestikin koordinoida Euroopan tiedustelupalveluja paremmin ja muistuttaa siitä, että meidän tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei lisätaakka aseteta matkustajille. Ja siitä syytä pyydämme komissiota pohtimaan eurooppalaista tarkastusjärjestelmää, johon matkustajat voisivat rekisteröityä ja sitten päästä nopeasti turvatarkastuksesta läpi lentokentällä. Meillä on paljon keskusteltavaa tästä asiasta ja toivottavasti tänäänkin on siihen tilaisuus. Kiitoksia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 Haluan kiittää siitä, että olemme yhtenäisiä ilmailun parantamisessa. Me tarvitsemme parempia sääntöjä, koska nykyiset säännöt eivät ole riittävän hyviä. Tämä koskee sekä yrittäjiä että työntekijöitä tällä alalla. Halpojen lippujen metsästys on johtanut siihen, että olosuhteet heikkenevät ja sääntöjä väärinkäytetään. Meidän on nyt luotava kunnon olosuhteet. Ei saa olla epäilystäkään siitä, mihin valtioon verot maksetaan ja missä valtiossa voi hyötyä sosiaaliturvasta. Tämän täytyy olla selvää. Meidän täytyy täällä Euroopan parlamentissa hyväksyä tämä mietintö ja sitä kautta vaatia komissio komissiota äh, tekemään ehdotuksen, joka varmistaa turvalliset työskentelyolosuhteet. Äh, Tämä meidän on tehtävä äh, ilmailun tulevaisuuden takia. Kiitoksia nyt komissiosta edustaja Bultz. Good morning. Good morning. Hyvää huomenta puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitos mahdollisuudesta käyttää tänään puheenvuoroja käydä näkemysten vaihtoa ilmailuasioista. Arvostan kovasti omaa mietintöänne. Siinä on kattava kattaus ilmailusektorista. Haluan kiittää edustaja Telitskaa ja Kristensenia heidän hyvästä työstä ja myös muiden valiokuntien tekemästä työstä. Ilmailu on tärkeää kansalaisille ja taloudelle. Puhutaan yli kahdesta miljoonasta suorasta työpaikasta ja 110 miljardin euro, euron osuudesta EUn taloudessa. 26 prosenttia maailmanmarkkinoista muodostuu EUn markkinoista, eli todellakin tämä ala tarvitsee huomiotamme. On selvää, että kaikki toimijat sekä kansallisella että EU-tasolla tarvitaan tähän työhön mukaan. Nyt käsittelisin keskeisiä kysymyksiä mietinnössä. Ensinnäkin sisämarkkinat. Tuen täysin sitä, että ilmailuasioissa päästäisiin nopeasti eteenpäin. Joka vuosi 5 miljardia euroa menee haaskuun, koska emme ole saaneet edistystä aikaan äh, yhtenäisessä ilmatilassa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada äh, ilmailualan sisämarkkinat valmiiksi. Komissio käynnistää tänä vuonna toteutettavuustutkimuksen, jotta voimme luoda yläilmatilan lento alueen ja voimme katsoa, miten tämä voisi parantaa yhteistä ilmatilaamme. No sitten ulkomaiset ilmestoinnit Komissio arvostaa teidän tukeanne ja kiinnostustanne EU-tason kattaviin ilmailualan sopimuksiin. Sitoumustemme mukaisesti pidämme teidät ajan tasalla kaikissa neuvotteluvaiheissa. eu ilmailualan kilpailukykyyn liittyen huomioin sen, että haluatte nimenomaan houkutella ulkomaisia investointeja. Tämä liittyy läheisesti siihen, että saamme reilua kilpailua aikaiseksi. Työstämme myös uusia toimia, joiden tarkoitus on varmistaa alueellisia ja kaiken kattevia yhteyksiä Euroopassa, niin kuin yleisilmailustrategiassa todetaan. Nämä toimet toteutuvat jo keväällä ja kattavat seuraavat asiat. Ensinnäkin uudet suuntaviivat omistajuussäännöissä, jotta saamme selkeyttä ja niiden soveltamista voidaan näin helpottaa. Toiseksi uudet suuntaviivat julkisen palvelun velvoitteista ja kolmanneksi 878 2004 vuoden asetus halutaan päivittää tehokkaammilla välineillä. Tarkoitus on esitellä uskottava väline niin, että voimme tehokkaasti toimia silloin, kun EUn lentokoneet, lentolinjat kärsivät kolmansien maiden epäreilusta kilpailusta. Ja tarvitaan myös palvelun jatkuvuudesta ohjeet. Muutama sana turvallisuudesta. On hienoa, että tuette ehdotustamme ilmailualan turvallisuussäännöistä ja aivan erityisesti siitä, että IASalle tulisi antaa riittävät resurssit ja henkilökuntaa. Mielelläni näkisin, että kolmikanta käynnistyisi, sen piti käynnistyä maanantaina ja toivon, että uusi päivämäärä saadaan sovituksi eh, viivästyksittä. Edistystä on saatu jo paljon aikaa ja olen luottavainen sen suhteen, että asia saadaan Maltan kaudella valmiiksi. Sitten ympäristökysymyksestä. Meillähän on tämä merkittävä päätös tältä alalta ja haluamme saada järjestelmän käyttöön. Haluamme hiilivapaata kasvua ja tarjoamme myös teknistä ja rahoitusapua, jotta tämä toteutuisi globaalisti. Ilmailu on globaalia bisnestä ja mikään maa ei saa jäädä tässä jälkeen. Alkukuusta tehdyssä ilmoitu, päätöksessä komissio aikoo, kat, aikoo laajentaa ETS-järjestelmää niin, että myös Euroopan talousalueen lennot otetaan tähän mukaan ja näin saamme tasa-arvoiset toiminta mahdollisuudet kaikille lentoyhtiöille Euroopassa. No sitten sosiaalisesta kysymyksestä. Käsittelisin mietinnön sosiaalipoliittista ulottuvuutta. Ilmailustrategiassa on todettu, että henkilökunnalla on paineita liikkuvuuden takia. Komissio on julkaissut toukokuussa 2016 ohjeet, joilla autetaan matkustavaa henkilöstöä ja lentäjiä määrittelemään liikkuville työntekijöille oikean oikeudenkäyttöalueen. Ja tänä vuonna saamme tulkinta-apua näistä asioista tuomioistuimesta, erityisesti kun ajatellaan kotipaikkoja lentoyhtiöiden suhteen. Katsomme, ovatko nämä määritelmät vielä sopivia, kun määritellään kotiasemia ja päätoimipaikkoja. Meillä on myös asetus, jota päivitetään ja sen tulisi valmistua ensi vuonna ilmailustrategian mukaisesti. Komissio haluaa vahvistaa työehtoneuvotteluja, työmarkkinavuoropuhelua tällä alalla. Mukana on myös komissio, kun pyrimme paremmin arvioimaan ilmailualan sosiaalisia haasteita. No sitten turvallisuuden suhteen haluan tehdä selväksi, että kaikki turvavaatimukset pätevät kaikkiin, onpa sitten työsuhde mikä tahansa. Turvallisuus on pääprioriteettimme ja ESA jatkossakin kiinnittää huomiota uusiin bisnesmalleihin ja turvakysymyksiin. Seuraamme markkinakehitystä ja ryhdymme toimeen silloin, kun se on tarpeen. Äh, työmarkkinavuoropuhelu on oleellisen tärkeää. Komissio on aktiivinen ja tekee yhteistyötä työmarkkinaosapuolten jäsenvaltioiden ja kaikkien sidosryhmien kanssa näissä asioissa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt ympäristöasiavaliokunnasta. Edustaja Sani, yksi minuutti. Eh, kiitoksia, hyvä puhemies. Minustakin on hienoa, että ne haasteet, joita ilmailualalla on, ovat nyt saaneet kumppanikseen strategian, joka keskittyy matkustajien ja työntekijöiden oikeuksiin, kuten myöskin ympäristöstandardeihin. Nekin sisältyvät tähän asiakirjaan. Tämä on mukaista Envin lausunnon kanssa, jonka mukaan ilmailualalla on tärkeä rooli, kun se pyrkii lieventämään ympäristövaikutuksia, joita ilmailusta aiheutuu. Tässä mielessä meidän täytyy tehdä paljon, kun pyrimme kehittämään uutta teknologiaa ja mm. tutkimus- ja kehitystyötä. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana auttamassa Envi-lausunnon laatimassa ja lopuksi haluan vielä mainita jäsenvaltioiden roolin. Haluaisin rohkaista niitä toimimaan yhtenä eurooppalaisen ilmatilasopimuksen täytäntöönpanemassa ja matkustajien oikeuksien lainsäädännön tarkistamisen. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt eh, sisä markkinavaliokunnasta. Edustaja Van Bossait, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Sisämarkkina- ja kuluttajavaliokunnassa olemme pyrkineet suojelemaan matkustajia paremmin. Tänä päivänä matkustajat hyvin usein jätetään tietämättömyyteen, kun heillä on ongelmia lentomatkansa kanssa, mihin he voivat esittää valituksensa, mistä he voivat saada päivitettyä tietoa ja niin edelleen. Tämän lisäksi meidän täytyy sekä, kun me tilaamme lentomatkan, meillä täytyy olla oikeuksia ja velvollisuuksia, tapahtuuko sitten internetissä tai sen ulkopuolella. Ja lisäksi se, että hinta vaihtelee sen mukaan, mistä sen tilaa, tämän täytyy olla kiellettyä. Meidän täytyy keskittää huomiomme uuteen valvontateknologiaan ja mahdollisen rangaistuksen niille, jotka eivät pitäydy standardeissa jotta me voisimme saada aikaiseksi turvallisemman matkustusympäristön. Äh, IMCO-lausunnon suhteen olemme hieman pettyneitä siinä, että meidän tekstistämme ei otettu riittävästi eri näkökohtia huomioon. Haluaisimme erittäin vahvan ja kaiken kattavan ilmailustrategian. Kiitoksia. Ja seuraavaksi äh, puhujat ryhmien nimissä. EPPn puolesta edustaja Kluun puolitoista minuuttia. Eh. Kiitoksia puhemies ja komission jäsen. Tervetuloa. Haluaisin kiittää edustaja Telitska EPP jäsenten puolesta Trannissa eh, hänen hyvästä työstään ja siitä, että hän on helpottanut eh, meidän näkemystämme hyväksyntää. Äh, kun katsomme yhtenäistä ilmatilaa, sitä mitä äh, ilmailu on tarkoittanut matkailulle äh, ja alueiden yhdistämiselle, se on ollut rohkeaa ja kunnianhimoista ja se on johtanut siihen, että alpalentoyhtiöt ovat yhdistyneet ihmisiä ympäri Eurooppaa. Nyt me tarvitsemme seuraavan kunnianhimoisen aallon ja Eurooppa on tärkeä ilmailussa, mutta tuo eh, merkitys on vähenemässä. Näemme kasvua Lähi-idässä ja eh, Tyynemeren alueella sekä Aasiassa, joten nyt meidän on hyödynnettävä nopeasti kasvavien ulkoisten markkinoiden mahdollisuuksia. Me tiedämme, mitä hyötyä ulkoisista ilmailusopimuksista on. Katsomme Marokkoon, jossa toiminta on kaksinkertaistunut, samoin Balkanin maissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa, joten ilmailusopimukset ovat kiireellisiä ja tarpeellisia. Meidän on myös katsottava itseämme ja tunnistettava, että on ongelmia ruuhkat tulevat olemaan ongelmia. Vuoteen 2030 mennessä kaksi miljoonaa lentoa menetetään johtuen kapasiteettipulista lentokentillä. Tämä tulee mm, tarkoittamaan työpaikkojen menetystä. Ja sitten asioita, joita ei ole vielä ratkaistu, Single European Sky, matkustajaoikeudet, Eurooppalainen ilmailu on ollut menestys, se on menestys ja se voi olla jatkossakin menestys, jos ilmailualalle annamme mahdollisuudet vastata tämän päivän haasteisiin. Kiitoksia. Ja sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä edustaja Ajala Sender, kaksi minuuttia. Señor presidente, sin primer lugar, feliz... Kiitos puhemies. Ensin haluaisin onnitella edustaja Telitskaa esittelijänä. Hän on toiminut hyvin avoimesti ja neuvotellut tästä mietinnöstä. Siinähän suunnataan katseet tulevaisuuteen, erityisesti kun käsitellään yläilmatilan lentotietoaluetta. Mutta niin kuin sanottua, meidän on katsottava myös taaksepäin tilannetta kokonaisvaltaisesti, erityisesti näinä aikoina, kun ilmailualalla on niin paljon muutoksia. Kun katsomme maan pinnalle, niin täytyy ottaa huomioon se, että tämä eksponentiaalinen kasvu on johtanut siihen tilanteeseen, että ilmailusta on tullut paljon demokraattisempaa, mutta tästä on syntynyt myös paljon ongelmia esimerkiksi kapasiteetin suhteen. On oikein hyvä, että jotkut tehdyistä ehdotuksista pyrkivät helpottamaan alueellista kohesiota ja sitä, että voitaisiin käyttää paremmin myös alueellisia lentokenttiä täytyisi ajatella myös klustereita yhdessä raidesektorin ja tenverkkojen kanssa. Näin voitaisiin kapasiteetin käyttöä parantaa. Samanaikaisesti katson, että sosiaalisten kysymysten huomioiminen on hyvä tasapainon kannalta. Meidän on ajateltava myös matkustajien oikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia. Jos henkilökunta ei ansaitse tarpeeksi palkkaa, niin eivät he voi tehdä työtänsä. Eli heidän täytyy saada sellaiset työehdot, että he voivat työtänsä tehdä. Täytyy kantaa vastuu sosiaalisista kysymyksistä ja nyt kun teknologia on käytössä, niin on saatava myös rahoitusta. Uudessa MFFssä meidän on varmistettava se, että verkkojen Eurooppa ja ESIR toimivat. Kansainvälinen eh, taso varmasti arvostaa myös teidän työtänne komission jäsen. Ja Ilonkin kanssa täytyy varmistaa, että oikeanlainen eh, työympäristö vallitsee ilmailualalla, jotta eh, tämä toteutuisi myös kansainvälisesti. Katson myös, että me tarvitsemme sitä, että myös lentokoneita säädellään kiertotalouden nimissä. Kiitoksia. Ja nyt ECR-ryhmästä kaksi minuuttia edustaja Foster. Thank you. Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Kiitoksia, hyvä komissaari. Ensinnäkin haluaisin kiittää kovasti Pavel Telicaa. Aivan erinomaista on ollut saada työskennellä näin läheisessä yhteistyössä hänen kanssaan tämän uuden ilmailumietinnön parissa. Siitä 99 prosenttia on aivan erinomainen ja tuen sitä täysin, mutta vakava ongelma syntyi, kun työllisyysvaliokunnalle annettiin yksinomainen toimivalta säännön 54 puitteissa sosiaalikysymyksissä. Ja tässä tekstissä sanotaan, että ammattimaiset lentäjät, heitä usein otetaan palkkalistoille myös väärien sopimusten pohjalta ja lisäkommentit, jotka koskevat liiketoimintamallille, kuten kotipaikkakriteerit, eivät mitenkään kuulu tähän mietintöön. Ne osoittavat aivan uskomatonta tietämättömyyttä. 70 prosenttia lennoista kuuluvat yleisen ilmailun piiriin. Ilmailu on kaikkein eniten säännelty liikennemuoto, sillä on suurimmat turvallisuusstandardit ja sopimukset, jotka solmitaan henkilökunnan kanssa, niiden täytyy noudattaa EASn toimintamalleja. Siitä syystä tämänkaltaiset väitteet eivät kuulu tähän. Ja asian tekee vielä huonommaksi sen, että työllisyysvaliokunnan lausuntoa olemme kritisoineet useaan otteeseen. Olemme viitanneet hyvin työolosuhteisiin, korkeatasoisiin työpaikkoihin kautta mietinnön, eikä pelkästään siitä syystä, että me kaikki täällä tuemme tämänkaltaisia työpaikkoja. Ja yhteenvetona voin todeta, että tämä välittää väärän viestin valiokunnasta, kun sanotaan, että eurooppalaisille ei ole turvallista käyttää eurooppalaisia lentokoneita. Miksi he silloin tilasivat näitä lentoja? Siitä syystä minä en ole valmis hyväksymään tätä ajatusta, joka on sisällytetty mietintöön, jota me emme ole kyenneet muuttamaan. Mutta kiitän vielä kerran kovasta työstä ja ymmärrän, että hän tietää tämän kantani. Toivottavasti tämä menee myös komissaarille tämä tieto. Meidän täytyy olla äärimmäisen varovaisia, kun sallimme muiden valiokuntien puuttua näin voimakkaasti tiettyihin asioihin. Tämä oli väärin. Lausunto olisi ollut aivan riittävä. Tämä kuuluu liikennevaliokunnalle ja me keskitymme liikenteeseen. Kiitoksia. Σας ευχαριστώ για την ομάδα των φιλελευθέρων και δημοκρατών. Kiitoksia. Ja Seuraavaksi edustaja Maisner, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Niin, komissio oli tehnyt jo erittäin hyvän ehdotuksen ilmaliikennestrategiasta Euroopassa ja nyt meillä on erittäin hyvä mietintö Pavel Telitskasta, jonka haluan kiittää. Meillä on yhä enemmän ihmisiä maapallolla ja myös ilma on yhä enemmän täynnä liikennettä sekä matkusta että rahtiliikennettä. On hyvä, että Pavel Telitska sanoi, että tarvitsemme erilaiset ilmojen moottoritiet. Meillä on merien moottoritiet, mutta tarvitsisimme myös ilmojen moottoriteitä. Meidän on pohdittava sitä, miten sinne löydetään lisää tilaa. Sitten meidän on katsottava kaikkia lentäviä ilma-aluksia, suuria matkustaja-aluksia, mutta myös esimerkiksi miehittämättömiä ilma-aluksia ja pienkoneita. Me tarvitsemme reilua kilpailua lentokenttien välillä. Frankfurt on menettänyt jo esimerkiksi roolinsa tällaisena vaihtolentokenttänä ja kilpailu kilpailu lentoyhtiöiden välillä on sellaista, että välillä on kysyttävä itseltä, onko tämä reilua kilpailua vielä. Tietenkin tarvitsemme innovaatiota, äh, tarvitsemme äh, ympäristöystävällisiä lentokoneita. Odotan jo ensimmäistä lentokonetta, joka äh, toimii merileväpolttoaineella. Tarvitsemme myös kiertotaloutta ilmailuun ja lisäksi meidän on vahvistettava matkustajien oikeutta ja tarvitsemme yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Päätän tämän tietoisesti tähän. Tämä lainsäädäntö on pysähtynyt kahden vuoden ajan. On ihan hullua, että meillä lennetään siksakkia sen sijaan, että lennettäisiin suoria matkoja. Tämä olisi paljon parempi ympäristölle, siksi meidän pitää yrittää saada se toteutettua. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Konečna, yksi minuutti. Sarko, vážené kolegyně a kolegové, eh, jsem velmi ráda, dovolte mi poděkovat panu zpravodaji nejen za jeho zprávu, ale... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän luopui alkuperäisestä ajatuksestaan ja äh, ryhtyi käsittelemään sosiaalisia kysymyksiä mietinnössään. Tämä johtui työllisyysasiainvaliokunnan painostuksesta, mutta olen iloinen, että kollegakin näkee hyvien työskentelyolosuhteiden ja hyvien palvelujen välisen yhteyden. Minä en voi olla samaa mieltä kuin mitä eräs edustaja täällä sanoi. Mielestäni on hyvä, että muutkin valiokunnat ovat ottaneet kantaa tähän mietintöön olen iloinen, että EASA ja jäsenvaltiot vaativat, että luotaisiin uusia ilmailu- ja liiketoimintamalleja, mm ja että ne huomioitaisiin. Erityisesti on katsottava näitä nollatuntisopimuksia, jotka ovat epäreiluja työntekijöille. Minä kannatan vahvaa eurooppalaista ilmailua, mutta se ei saa tapahtua työntekijöiden kustannuksella. Meidän on parannettava näitä aspekteja. Se onnistui tässä mietinnössä. Kiitoksia vielä esittelijälle. Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Νταλούντε. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Dalunde, kolme minuuttia herr Kiitoksia, hyvä puhemies. Lentoliikenne on voimakkaassa kasvussa tänä päivänä ja se on todellakin myönteinen asia. Mutta samalla meidän täytyy ymmärtää se, että päästöt lentoliikenteestä lisääntyvät myös voimakkaasti. Meidän täytyy lisätä liikkuvuutta, mutta samalla vähentää päästöjä. Meille vihreille kaikkein tärkeintä on se, että lentoliikenne, kuten kaikki muut liikennemuodot, maksaa omat päästökustannuksensa ja vähentää niitä. Tekniikan kehitys ja muut ponnistukset, joita on tehty, riittävät, että tähän päästäisiin. Me haluamme luoda oikeudenmukaiset toimintaedellytykset, jotta voidaan parantaa kilpailukykyä ilmailualalla, kuten esimerkiksi se, että rakennetaan mukavia yöjunareittejä ja niin poispäin. Näin on kohtuullista. Öö, ja voidaan mahdollistaa se, että lentoliikenne öö, pääsee esimerkiksi ALV-kustannuksista. Eilen äänestimme uudistuksesta, joka koskee eu päästökauppaa ajattelimme, että siellä asetettaisiin selkeä hinta lentoliikenteen ilmailuvaikutuksille. Valitettavasti siitä tuli jälleen hampaaton uudistus. Me sen avulla emme pääse Pariisin sopimuksen täyttämiseen. Siitä syystä meidän täytyy päästä tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot voivat osoittaa tietä ja asettaa oikean hinnan ilmailuliikenteen vaikutuksille. Siitä syystä me vihreät äänestämme tätä strategiaa vastaan, joka yksipuolisesti vie eteenpäin kilpailukykyä ja ei kanna vastuuta ympäristöstä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia. Ja sitten EFDD-ryhmästä edustaja Paksas, kaksi ja puoli minuuttia. Puhemies. Minusta mietintö on oikein myönteinen Ilmailustrategiassa huomioidaan kilpailu, turvallisuus ja yhteinen eurooppalainen ilmatila. Ymmärrän kyllä, että nämä tähän kuuluvat. Esittelijä Telitskan ehdotukset lähtevät liikkeelle ilmailumallista ja siitä, että lisätään turvallisuutta. Tämä kaikki on tarpeen. Euroopan politiikka ilmailun alalla tulisi muuttaa niin, että Siinä huomioitaisiin myös kansainvälinen tilanne. Pienten lentokenttien tulisi olla tässä hankkeessa prioriteetteina. Sen takia pyytäisinkin komissiota keskittymään niihin. Ne tarvitsevat myös jäsenvaltioissa rahoitustukea, jotta pienet alueelliset lentokentät voidaan pitää käytössä, erityisesti äärialueilla. henkilönä, jolla on yli 40 vuotta ollut lentolupakirja, niin en ymmärrä tiettyjä seikkoja tässä mietinnössä, edustaja Telitska. Tiettyjä seikkoja tässä mietinnössä ei ole ja en ymmärrä sitä, että kun aina puhutaan työllisyydestä ja nuorisotyöllisyydestä, niin sitten ei kuitenkaan tueta esimerkiksi vapaa-ajan lentotoimintaa ja tähän tarkoitukseen käytettävä lentokenttiä. Ilman minkäänlaista valvontaa toimintaa kuitenkin lisääntyy. Yksityiset toimijat, jotka haluavat käyttää kaksi- tai nelipaikkaisia koneja, joutuvat noudattamaan ihan yhtä tiukkoja rajoituksia kuin sitten lentäjät, jotka lentävät isoja boinkoneita. koneita Me käytämme paljon pienkoneita ja sitten joudutaan esimerkiksi turvatarkastuksessa lentokentillä odottelemaan tuntikausia. En ymmärrä, miksi viivästyksiä on näin paljon. Luulisi, että näinä päivinä teknologia ei ole pelkästään vain sääolosuhteiden armoilla. En ymmärrä, miten kuluttajien oikeuksia suojellaan, kun näemme, että lentoyhtiöt sitten väärinkäyttävät näitä oikeuksia. Eli tätä jäin kaipaamaan mietinnössä. Lentäjät toteaa into loppuun, niin sitten säätely jatkuu, niin pitää tässäkin paikkaansa. Ja ENF-ryhmästä edustaja Arnuttu, kolme ja puoli minuuttia. Monsieur le Président. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä puhemies. Olen työskennellyt Air Francella yli 30 vuotta ja valitettavasti olen saanut suoda mitä kiihtynyt kilpailu vaikuttaa huonosti ilmailualaan. Se, että halutaan liikaa ja halutaan liikaa vähentää sääntöjä kilpailun nimissä. Euroopan unioni on luonut sellaisen puitteiston, joka nimenomaan hyödyttää ulkomaisia yhtiöitä ja matalakustannuslentoyhtiöitä jotka mahtavat, ja eurooppalaiset yhtiöt joutuvat maksamaan tämän toiminnan. Meidän täytyy tarkastella päälentokenttiä. Niiden kohdalla kehitys tapahtuu nimenomaan Euroopan unionin ulkopuolella. Ilmailuteollisuus joutuu myös maksamaan hinnan tästä. Riippumatta kilpailumenestyksestä vaikkapa Airbus-ryhmässä, se on joutunut vähentämään kustan, keski, tutkimus- ja kehitysbudjettiaan. Ja minä otan erityisesti esille sen, että esittelijä pani tekstiinsä maininnan protektionismista, sillä nimenomaan tällainen on asia, jota emme voi hyväksyä. Jo 40 vuoden ajan Euroopan unionissa olemme pitäneet vapaata kauppaa pelkkä dogmina ja tämä vapaa kilpailu on johtanut todella haitallisiin tilanteisiin, erityisesti ilmailualalla, joka on joutunut kohtaamaan epäoikeudenmukaisen Persialahdelta tulevan kilpailun. Mutta hyvä esittelijä, en minä nyt ole hirveän yllättynyt siitä, kun olette samaa mieltä kauppapolitiikassa komission kanssa, kun itse olette ollut sen jäsen. Minusta on aivan oikein, että julkiset viranomaiset puolustavat omia yrityksiä. Jos jotkut ovat sitä mieltä, että protektionismi puitteisto ilmailualamme on populismia, niin minä hyväksyn sen ähm, kiitoksena. Ulkomaisten yritysten toiminta tällä alalla toimii tapahtuu sitä syystä, että valtiot eivät voi pelastaa omia yrityksiään. Uusi ennen malli, äh, nollatuntisopimukset ja muut ovat todella haitallisia alalle. Ja lopuksi voin olla vain ilahtunut niistä suosituksista, joita työllisyysvaliokunta on esittänyt, mutta suhtaudun kuitenkin epäillen valiokunnan halukkuuteen soveltaa niitä, sillä yleisesti se ei yleensä halua rangaista tämänkaltaisesta toiminnasta, joka kuitenkin liittyy suoraan matkustajien ja henkilökunnan turvallisuuteen. Ja kun otetaan huomioon, että yksikään matala lentoyhtiö ei ole mukana näiden lentoyhtiöiden luettelossa, jotka tässä mainitaan. Ja siitä syystä hyvä esittelijä, minä aion äänestää tyhjää tästä mietinnöstä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tähän päättyivät puhujat eh, ryhmien nimissä ja seuraava puhuja edustaja Sarjonopoulos sitoutumattomista yksi minuutti. Kiitos. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja komission ilmailustrategia, jossa on kyse il- maatilan yksityistämisestä ja infrastruktuurien lentoyhtiöiden yksityistämisestä. Tässä ajatellaanpa esimerkiksi alueellisten lentokenttien yksityistämistä 14 äh, annetaan Fraportille toiselle konsortiolle. Työntekijät eivät tiedä, mikä heidän tulevaisuutensa on. Ilmailun tulevaisuus kyseenalaistetaan ja nyt syntyy valtaisia konsortioita, jotka harjoittavat ilmailua ja matkailua ja ne valvovat kaikkea ja myöskin lennon johto pitäisi antaa yksityisille konsortioille. Tässä vaarana on Kreikan Egean meren alue, koska siellä Turkin hallitus uhkaa meidän ilmatilaamme. Me haluamme ilmailuala, joka huomioi julkisia etuja eikä yksityisiä etuja. Edustaja Van de Kamp. Allemaal. Hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin minäkin haluan kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Olen sitä mieltä, että se antaa erittäin hyvän kuvan siitä, mitä tällä hetkellä me Euroopassa haluamme saada aikaiseksi ilmailualalla. Ja on selvää, ja se on täällä monen otteeseen sanottukin, että kyseessä on erittäin haastava ala, mutta se on myös emansipoitunut ala, sillä hyvin monet eurooppalaiset voivat nyt lentää lomakohteisiinsa. Ja kyllä se on emansipaatiota, jos mikä. Tänä minä haluan ottaa esille muutaman aiheen. Ensinnäkin innovatiivisuuden tällä alalla. Liikennevaliokunta käy ensi viikolla Toulousessa Airbus-tehtailla vierailulla nähdäkseen, millä tavalla innovointia tehdään Euroopassa. Toiseksi, hyvä puhemies, kilpailukyky. Meillä on paljon kilpailua tällä alalla. Se ei aina ole oikeudenmukaista ja se tulee ehdottomasti Euroopan ulkopuolelta. Ja sitten minä täytyy katsoa sosiaalisia näkökohtia. Työllisyysvaliokunnan lausunto. Silloin kun pääsee yhteispäättämään Tranin mietinnöstä, niin silloin tämän lausunnon ei kyllä pitäisi olla kaksi kertaa niin pitkä kuin itse mietintö. Nuoret lentäjät erityisesti tarvitsevat lisähuomiotamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja De Monte, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen ilmailu on ilmaliikenteen keskeinen osa. Se on välttämätön, jotta voimme taata yhteydet sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella. Kun meillä on eurooppalainen strateginen suunnitelma, niin siinä täytyy korostaa sekä kansainvälisiä lentokenttiä että myös alueellisia kenttiä. Alueelliset kentät edesauttavat matkailua ja työllisyyttä ja myös osallistuvat liikenteen sääntelyyn. Ne edistävät myös integraatiota syrjäisten alueiden osalta. Näin ollen komission tiedonanto on tervetullut, kun tarjoamme apua julkisesti pienille lentokentille. Ne palvelevat paikallisesti ja näin niillä on vaikutusta myös jäsenvaltioiden tilanteeseen. On tärkeää investoida myös toimintakustannuksiin. Pienillä lentokentillä ei välttämättä pystytä vastaamaan kilpailuun muiden isompien toimijoiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Van Daalen, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Edustaja Telinska alussa kiinnittää paljon huomiota kilpailukykyyn ja innovaation kuten myöskin yhteyspisteisiin. Nämä ovat tietysti tärkeitä asioita, mutta näihin liittyy toinen ongelma. Kun kilpaillaan voimakkaasti matalimmasta hinnasta, tietyt lentäjät eivät edes tule töihin. Joskus mennään jopa niin pitkälle, että lentäjän täytyy maksaa siitä, että he voivat lentää. Tämä on pay to fly-niminen rakennelma. Ja näin Tämä on suuri ongelma sekä lentäjille että matkustajille, yes, sanoo London School of Economics. Useat lentäjät ovat sanoneet, että äh, lentoyhtiöt eivät ota heidän valituksiaan vakavasti. Pay to fly on täysin absurdi rakennelma ja se edustaa suurta vaaraa koko organisaation rakenteelle lentäjäorganisaatiot ovat ryhtyneet käymään oikeudellista taistelua tässä suhteessa, jotta tällainen rakennelma poistuisi aivan oikeutetusti. Onneksi esittelijä on ottanut myös nämä asiat huomioon äh, esityksessä, niin olen ilahtunut siitä. Ja näin ollen minä voin myös tätä mietintöä tukea. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kyllönen, yksi minuutti arvoisa puhemies rakkaat kanssamatkustajat käyttäisin tilaisuutta hyväkseni kysyä komissaari bulcilta biopolttoaineiden käytöstä ja nimenomaan toisen sukupolven erityisesti jäte ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden käytöstä lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi. saadaan säännöllisesti palautetta siitä että biopolttoaineita mielellään käytettäisiin mutta hinta on usein kolme kertaa kalliimpaa kuin perinteinen fossiilinen verrokki ja jos me haluamme ja toivottavasti edelleen haluamme päästä pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin tavoitteisiin niin kaikki toimenpiteet niin lentoliikenteessä merenkulussa kuin muussakin liikenteessä täytyy lähteä tekemään ja toivoisinkin että komissio ottaisi askeleita eteenpäin että tästä fossiilisesta polttoaineriippuvuudesta päästäisiin vähän muihinkin polttoaineisiin. kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kiitos puhemies. Hyvää huomenta komission jäsen. Kiitos esittelijä Telitska. Ilmailuala on dynaaminen ala kasvaa 5 prosenttia vuodessa. Kun ajatellaan hiilidioksidipäästöjä, niin täytyy ajatella, että vuoteen 2050 mennessä päästöt seitsinkertaistuvat, koska jo nyt ilmailu vastaa kolmesta prosentista globaaleista päästöistä. Ilmailu vaarantaa COP21 sitoumukset. Tällaista kehitystä me emme voi hyväksyä ilman teknologian kehitystä ja vahvoja rajoitteita päästöjen suhteen ilmaston lisäksi kyse on siitä, että tämä ala on sääntelystä vapautettua. Kilpailu ei ole reilua, Persianlahden kilpailu ja eri liikennemuodot tässä kilpailevat eriarvoisena. Esimerkiksi kerosiinia ei veroteta. Sitten sosiaalisia ongelmia, sopimukset ovat epävarmoja, on näitä nollatuntisopimuksia, pay to fly järjestelyjä ja niin edelleen. Eli sosiaaliset seikat ja turvallisuus eivät ole tasapainossa. Tällä hetkellä täytyy huomioida erityisesti ympäristökysymykset tällä alalla, sosiaalikysymykset ja myös teknologia. Kiitos. Kiitos. Edustaja Proust, yksi minuutti. Puhemies, komission ja sen ilmailuala työllistää suoraan satoja tuhansia eurooppalaisia. Se on todellakin kasvuala Euroopassa Euroopan komissio on tämän ymmärtänyt, koska joulukuussa 2015 se antoi tiedonannon ilmailustrategiaksi. Me nyt keskustelemme hyvin kattavasta mietinnöstä, jossa on mukana keskeiset seikat niin, että voimme vahvistaa Eurooppaa tämän alan kautta sekä sisämarkkinoilla että kansainvälisesti. Turvallisuus ilmailussa, äh, yhteinen ilmatila, matkustajien oikeudet, päästökatot ja kansainvälinen ulottuvuus ilmailussa ovat prioriteetteja, jonka tulisi johtaa komission toimintaa ja jäsenvaltioiden toimintaa ilmailustrategian sisällä. Haluaisin korostaa yhtä seikkaa. Minä taistelen sen takia, että säännöt olisivat samat kaikille, mutta vielä on paljon työsarkaa, kun taistelemme epälojalia kilpailua vastaan. On tarve puolustaa lentoyhtiöitä Euroopassa ja myös lentokenttiä Euroopassa. Pyytäisin komission jäsen, että toteutatte tämän uudistuksen epäreiluista käytännöistä, kun suhtaudumme tässä kolmansiin maihin meidän täytyy taistella epälojalia kilpailua vastaan, ja tätä kautta ilmailu saa paremmat tulevaisuuden näkymät. Kiitoksia. Edustaja Andersson, yksi minuutti. Um, Hyvää huomenta kaikille. Meidän ilmailualamme eh, jatkuva menestys on erittäin tärkeää meille eurooppalaisille työntekijöinä ja matkustajina. Eh, toivotan tervetulleeksi erinomaisen työn, jota monet kollegat ovat tehneet eh, ilmailustrategian parissa. Tämä tarkoittanut toimia rakentavasti yhteistyössä komission kanssa, jotta saadaan tulevaisuuteen tähtäävä ähm, sääntely äh, ilmailulle. Äh, eurooppalainen ilmailu ilman kansallisia rajoja hyödyttäisi kaikkia ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta äh, yhdistynyt kuningaskunta voi tulevina vuosina olla täysi osainen tässä hankkeessa. Meidän velvollisuutemme on vähentää eh, ilmailun aiheuttavaa ympäristöhauttaa ja kannustaa siirtymään ympäristöystävällisiin liikennemuotoihin. Mietinnössä olisi voitu enemmän korostaa tätä, mutta sitä tulisi kuitenkin tukea. On tärkeää eh, puolustaa alan työntekijöiden oikeuksia Toisin kuin monet täällä sanovat, järkevät ihmiset täällä parlamentissa ovat sanoneet, että on aivan selvää, että on ongelmia matkustamohenkilökunnalle, kapteeneille ja maahenkilökunnalle ja meidän on ratkaistava tämä ongelma. Kiitoksia edustaja Zlotowski. Panie przewodniczący, pani komisarz, branża lotnicza... Puhemies, komission jäsen. Ilmailuala on tärkeässä osassa kasvun ja työpaikkojen synnyttämisessä innova- valtioiden synnyttämisessä Euroopassa. Näin ollen strategia on aivan perusteltu. Puolassa ilmailu synnyttää tuloja ja pärjää myös varsin hyvin globaalissa kilpailussa. Kuitenkin tarvitsemme kattavia järjestelyjä ja myös kahdenvälisiä sopimuksia. Olen tyytyväinen siitä, että ilma, ilmailun ilmaliikenteen tarpeesta olemme samaa mieltä. Eli tässä täytyy huomioida alueet ja jäsenvaltiot. Kun käytetään varsin halpoja yhteyksiä kotiin päin, niin tämähän on totta kai tärkeää ja sitä voitaisiin vielä helpottaa. Täytyy varmistaa, että kilpailu toimii ilmailualalla, mukaan luettuna niin sanotut halpalentoyhtiöt ja infrastruktuuri. Luonnollisesti kaikki ilmailun tulevaisuuden hankkeet täytyy toteuttaa niin, että matkustajien turvallisuus on prioriteetti. Me emme voi käyttää kuitenkaan tätä argumenttia kaikissa konflikteissa silloin, kun kyse on työntekijöistä ja työnantajista. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Huntis, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minä olen pyytänyt puheenvuoroa puolustaakseni tarkistusta 2 15, kappaleen 15 jälkeen. Tässä on kyse lisenssin äh, myöntämistä 14 äh, alueelliselle lentokentälle, äh, että tämä lisenssi myönnettäisiin Fraportille. Tämä on poliittista painostusta. Tämä on valtion tuki sääntöjen ja kilpailusääntöjen vastaista. Luftansa on Fraportin osakkeenomistaja ja Fraport kuuluu Hessenin osavaltiolle suurimmaksi osaksi. Ja nyt sitten annettaisiin lisenssejä julkisesta omaisuudesta jäsenvaltiossa henkilölle tai yritykselle, joka kuuluu toiselle jäsenvaltiolle. Ja tässä on kyse julkisista siis velvoitteista ja Kreikan valtion työntekijöistä. Jos Kreikan pitäisi nousta takaisin jaloille, niin se ei onnistu sitä kautta, että julkista omaisuutta annamme pois. Siksi pyytäisin, että huomioitte tämän tarkistuksen kaksi. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Aikhaut, yksi minuutti. Uh, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin sanoa komissiolle, että se aina väittää uh, vastaamassa eri haasteisiin yh, tällaisella kokonaisratkaisulla. Ja olemme saaneet erilaisia liikenneala koskevia strategisia raportteja, mutta sitten kun mennään toimialakohtaiselle puolelle, niin tällainen yleisstrategia on hukassa. Tässä uh, on vain yksipuolinen lähtökohta, jossa katsotaan vain kansainvälisen kilpailun aiheuttamia ongelmia, tietysti joitakin eurooppalaisiakin näkökulmia. Ja eh, esittelen myöskään ottanut tätä integraalista lähtökohtaa omaksi lähtökohdaksi. Olen ilahtunut siitä, että sosiaalipuolella tätä mietintöä on korjattu, mutta kuitenkin il- ympäristöpuolella mietinnössä ei päästä oikein mihinkään. Siinä ei edes mainita Pariisin sopimusta. Ja kun kaikki pitävät sitä niin tärkeänä, sitten kun kuitenkin tästä sektorista puhutaan, niin sitä edes mainita. Se osoittaa sitä, että tällainen kaiken kattava lähestymistapa ei ole vieläkään olemassa. Ja kun mennään äh, tähän toimialakohtaiseen kysymykseen, niin huomioikaamme, että kysymys on sosiaalista ja taloudellisista näkökohdista. Tämä mietintö ei niin pitkälle vielä pääse. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja López Vermejo yksi minuutti. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Ilmailu, niin kuin monet muutkin alat, ovat kokeneet komission velvoittamana vapauttamisen. Espanja on hyvä esimerkki. Yksityistäminen on toteutunut niin, että toki haluttiin vähentää kustannuksia, mutta sitten eh, esimerkiksi matkustajien ja työntekijöiden oikeuksia on kutistettu selkeästi työskentelyolosuhteet ilmailualalla ovat heikentyneet. 47 prosenttia viime vuosikymmenen aikana äh, ilmailu on kasvanut, mutta kuitenkaan työskentelyolosuhteet eivät ole parantuneet. Nollatuntisopimukset, epävarmuus, tässä kaikesta on tullut aivan normaalia. Meidän täytyy kannustaa työehto äh, neuvotteluihin. Nyt ei kuitenkaan haluta tehdä myönnytyksiä lentokentille tai lentoyhtiöille ja nyt kilpaillaan siitä, kuka tarjoaa heikoimmat ehdot. Kyse on sosiaalisesta polkumyynnistä. Kiitoksia. Nyt meillä on puhujalista päättynyt. Nyt meillä on puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta. Minulla on viisi puheenvuoropyyntöä ja jokainen voi saada puheenvuoron. Edustaja Keli ensin. Micro, please. With airlines. Kiitoksia. Olemme kovin kiitollisia tietysti kaikille ilmailualan toimijoille, että me saamme liikkua ympäri Eurooppaa joka viikko. Haluan erityisesti kiittää Air Lingusia ja Ryanairia siitä, että ne pyrkivät toimimaan mahdollisimman hyvin. Brexit-neuvottelut ovat tulossa ja se, mikä vaikutus Brexitillä on yhtenäismarkkinoihin ja tulliunioniin on vielä näkemättä. Ja koska liikennealalla on valtavia ongelmia, tarvitaan paljon ilmailualan ja merikuljetuksen toimintaa. Ja olen Aikautin ja muiden kollegoiden kanssa siitä, että Pariisin sopimus täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy tarkastella tapoja kun vastataan kasvaneeseen kysyntään, kuitenkin vähennetään päästöjä. Se on meille haaste. Kiitoksia. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Γραπίνη. Seuraavaksi edustaja Grappin yksi minuutti. Kiitoksia puhemies hyvä äh, komission jäsen. Minä haluaisin onnitella esittelijöitä ja kaikkia kollegoita, jotka ovat äh, tämän mietinnön saattaneet loppuun. Äh, Tran-valiokunnan jäsenä tiedän, kuinka tärkeä ilmailu on kilpailukyvyn, mutta myös matkailun kehityksen kannalta. Neuvoston täytyy nyt osoittaa poliittista tahtoa ja tukea ilmailun edistämistä. Komission jäsen, olen täysin vakuuttunut siitä, että te tiedätte, että ilmailu vaikuttaa kilpailukykyyn, liikkuvuuteen, mutta myös talouden kehittymiseen yhtenäismarkkinoilla. Viisi miljardia euroa menetetään vuosittain, koska yhteinen eurooppalainen ilmatila on myöhässä. Samanaikaisesti on kiinnitettävä huomiota matkailijoiden turvallisuuteen eh, ja oikeuksiin, joten pitäisi pohtia konkreettisia tapoja matkailijan oikeuksien tukemiseksi ja myöskin laadun parantamiseksi. Olen iloinen siitä, että yritetään poistaa esteitä, mutta ne pitäisi toteuttaa käytännössä. Tulen äänestämään tämän mietinnön puolesta ja toivottavasti teidän ehdotuksenne myöskin toteutetaan konkreettisesti, hyvä komission jäsen. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Marjes. Kiitos. Ilmailustrategian täytyy pyrkiä siihen, että vahvistetaan tätä alaa sekä myös matkailua. Täytyy taistella monopoleja vastaan. Esimerkiksi Fraportin tapauksessa näin on. Se toimii 14 alueellisella kentällä. Ja tämän lisäksi sille maksetaan vielä palkkiota, koskapa 520 miljoonaa euroa myönnetään eurooppalaista rahoitusta hankkeisiin äh, tämän kentän suhteen, niin tämähän on säännösten vastaista. Kyse on siitä, että Lufthansa hallitsee tätä kenttää ja kyse on jonkinlaista protektoraatista Saksan matkailun palveluksessa. Kreikassa toimii siis näin saksalainen yksikkö, saksalainen kokonaisuus ja sitten tällä on totta kai seuraamuksia esimerkiksi työllisyyteen, eh, sosiaalisiin oikeuksiin. Eli vaadin, että päätökseen palataan. Pimenta Lopes. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fernando Lopes, yksi minuutti. President, esta on strategia, que não nos... Kiitoksia puhemies. Kyseessä on strategia, joka ei heijastele meidän tavoitteitamme. Todelliset tavoitteet oli, ovat varmistaa eurooppalainen oligopoli ja ilmailualalla, joka korostaa kansallista suvereniteettia. Tämä on erittäin tärkeä ala eri maille. He joutuvat, ja työntekijöille se aiheuttaa sen, että he joutuvat töihin. Näin monikansallisten yritysten etuja viedään eteenpäin tällä alalla, joka on luotu niitä varten niiden avulla. Julkisen investointien lisääntyminen johtavat siihen, että palvellaan vain suuryritysten etuja. Ja kun tarkastellaan sitä vaikutusta, joka sillä on palkkoihin, miten paljon se huonontaa palkkatasoa, niin tämä ei tarjoa mitään ratkaisua. Kiitoksia. Tähän päättyivät puheenvuorot. Ei, pyytän anteeksi. Edustaja Kapuutta vielä. Ja sen jälkeen päättyivät puhujat puhujalistan ulkopuolelta. Kiitoksia puhemies. Liikenne on äh, Euroopan liikkuvuuden kulmakivi ja se on konkreettinen tapa äh, vapaan liikkuvuuden takaamiseksi nyt meidän täytyy erityisesti pitää yllä korkeita turvallisuuden ja laadun eh, standardeja matkailijoille ilmassa ja maassa, eh, myöskin investointien kautta digitaalisiin teknologioihin. Eh, tämä ilmailu liittyy sisämarkkinoihin ja huono käytännöt, jotka liittyvät kansallisiin toimiin vaiheuttavat ongelmia kansalaisille, kulutetaan enemmän polttoainetta, syntyy enemmän hiilidioksipäästöjä, enemmän kustannuksia matkustajille. Meidän täytyy rationalisoida ja uudistaa ilmailua ja tämän täytyy lähteä EUn toimielimistä, jotta saadaan harmonisia tuloksia ja jotta tavoitteena säilyy turvallisuus ja liikenteen saatavuus. Kiitoksia. Ja seuraavaksi komissiosta komission jäsen Bulc. President, honorable members, many, many... Puhemies, arvoisat jäsenet, monia aiheita, monia kysymyksiä. Alkuun haluan kuitenkin kiittää esittelijä Teliskaa ja myös Kristenseniä hyvin kattavasta mietinnöstä ja tästä hedelmällisestä keskustelusta. Vastaisin teille kaikille, mutta aikaa on rajallisesti käytössä, joten keskityn vain muutamiin kysymyksiin ja toivottavasti voimme jatkaa keskustelua sitten kahdenvälisissä kokouksissa. Ensin nopeasti biopolttoaineista. Strategiassamme selkeästi korostamme vaihtoehtoisten polttoaineiden merkitystä liikenteessä. Ja täytyy sanoa, että ilmailussa biopolttoaineet ovat ainoa vaihtoehto tällä hetkellä, jota me täysin tuemme. No sitten multimodalius, joka tavallaan liittyy tähän samaan aiheeseen. Ja ilmanlaatu, multimodalius vaikuttaa myönteisellä tavalla. Erityisesti paikalliseen ilmanlaatuun vaikutus on myönteinen, eli haluamme tehdä käytävistä täysin multimodaalisia. On arvioitu, että päästöt ovat suurelta osin seurausta paikallisesta liikenteestä, maaliikenteestä lentokenttien lähellä, eli ympäristösyistä ja kilpailusyistä täytyy huomioida multimodaalius myös tässä, ja tähän tavoitteeseen me pyrimme. No sitten alueellisista kentistä. Ne tuovat taloudellisia hyötyjä yhteisöille, paikalliset kentät ovat myös pyrkineet toimimaan kaupallisesti viime aikoina ja kilpailevat keskenään, jotta liikennettä saisi, sa, sa, saataisiin hallituksi näille kentille. Ne voivat toki vääristää kilpailua myös paikallisesti, eli mainitsisin valtion tukisäännöt, jotka ovat välttämättömiä, jotta reilut ehdot toteutuvat myös alueellisten kenttien välillä ja neuvomme tekevät selväksi sen, missä olosuhteissa julkista rahoitusta voidaan antaa ja perustella. Komissio on tietoinen, että ainakin yksi tärkeä kumppani on täytäntöönpannut screening-ohjelman, niin sanotun pre-check-ohjelman, äh, Trusted Travelers äh, hankkeessa ja tarkoitus on arvioida riskejä yksilötasolla ja tätä äh, hankkeita täytyy vielä selvittää edelleenkin. Olemme havainneet, että Yhdysvaltain vastaava ohjelma, joka pyrkii helpottamaan ja nopeuttamaan matkustajien saapumista Yhdysvalloissa on käynnissä. Unioni ja jäsenvaltiot ja viranomaiset ovat äh, perehtyneet tällaisen järjestelmän mahdollisuuksiin. Se vaatii toki infrastruktuuri- ja menettelytapamuutoksia, muutoksia verrattuna nykyisiin käytäntöihin EUn kentillä. EUn rahoitus tulee harkittavaksi tämän suhteen. No sitten Pay to Fly. Uudet mallit ovat nousseet esille, esimerkiksi Pay to Fly. Ei ole todisteita siitä, että tämä vaikuttaisi kielteisesti turvallisuuteen, mutta komissio ja EASA seuraavat jatkossakin pay-to-fly-järjestelyjä. Pelkäänpä, että aika on nyt käytetty, joten muissa aiheissa mielelläni keskustelen sitten kahdenvälisesti jäsenten kanssa. Kiitoksia kovasti ja olen tyytyväinen, että yhdessä voimme varmistaa sen, että ilmailu on jatkossakin Euroopan unionin menestystarina. Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsen ja esittelijä Telitska kaksi minuuttia. Kiitoksia. Eh, aluksi haluaisin kiittää kollegoita Kluun, Floster, Ajala Sender. Olen todella eh, mielelläni tehnyt yhteistyötä kanssanne ja arvostanut teidän panostanne tähän mietintöön. Toiseksi reaktio joihinkin kommentteihin. Edustaja Konechna sanoi, että hän on tyytyväinen, että peruutin sosiaalikysymyksissä. Hän ei ilmeisesti muista näitä keskusteluja, koska hän ei voinut osallistua ainakin yhteen kokoukseen, koska muuten hän tietäisi, että sosiaalikysymykset olivat mukana aivan alusta asti. Ongelma, joka minulla oli, että siinä vaiheessa, kun saimme työllisyysasian valiokunnalta lausun, joka oli yhtä pitkä kuin mietintö, se oli hyvin vaikea saada mukaan. Meillä pitäisi olla jonkinlaista kurinalaisuutta, joten iloinen, että sitten työllisyysasianvaliokunnan lausunnonlaatijan kanssa onnistuimme sitä pienentävään. Sitten tämä nyt riippuu siitä, miten teemme strategiaa. Meillä voi olla vaikka kuin pitkiä strategia, vaikka COP21 onkin tärkeä. Minä kannatan strategioita, jotka nostavat esiin juuri ne välineet, joilla pystymme saavuttamaan tavoitteemme. Pyytäisin teitä katsomaan esimerkiksi tätä yhteysindeksiä. Se on sellainen väline, jonka avulla voimme tuloksen päästä. Minulla on unelma. Unelmani on se, että yhtenä aamuna herään ja päätän perheeni kanssa, että haluan matkustaa. Ja sitten internetistä ostan yhden lipun, joka vie minut kylästäni Prahaan ja sieltä lentokentälle ja lentokentä toiselle lentokentälle ja sieltä junalla sitten määränpäähäni. Kun tulen lentokentällä, niin turvassa. Minulle tehdään ennakkotarkastus, joka ei vie liikaa aikaa, mutta joka turvaa minut. Ja että lentään lentokoneella, joka on hiljainen, jonka henkilökunta on levännyt, joka aiheuttaa vähän päästöjä, pääsen ajoissa perillä ilman liikenneongelmia ja tämä on minun unelmani. Jos äänestämme tästä, niin se on askel oikeaan suuntaan. Kiitoksia oikein paljon. Olen varma, että askel askeleella aktiivisen komission eh, ja kunnianhimoisen komission avulla voimme tämän unelman toteuttaa. Kiitoksia. Kiitos. Tähän päättyy.